No. Mes chers collègues, bonjour. Päivää kollegat. Tämä TRAN valiokunnan kokous näyttää olevan suunnaton menestys. Olemme täällä runsaslukuisina. Alors, veuillez vous asseoir. Asettukaa paikoilleen niin ja he, jotka seisovat, jatkakaa seisomista. Pahoittelut, ettei paikka ole enempää. Paikkoja ole enempää. Meillä on kunnollinen äänestys kokous tänään. Wim van de Kamp, mitäpä kuuluu? Tarttis kaljaa. Ei täällä voi juoda ja sitten tämä vielä välitetään verkkoon. Le polonais, sur quelle cabine? Missä on Puolan koppi? Ah, alors comme c'est une... Là. Euh, les advisors, faites trop de bruit. Siellä avustajat mölyävät. Jos haluatte keskustella, poistukaa. Kiitos. Tämä on poikkeuksellinen kokous. Ja koska tämä on ylimääräinen kokous, niin meillä on ainoastaan 12 kieltä ja puolen kieli valitettavasti ei kuulu valikoimaan tänään. Ilmeisesti tarkistamme tämän vielä. Päivän esityslista. Voimme sen hyväksyä, ellei kukaan vastusta. Kukaan ei vastusta. Esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ei ilmoitettava tänään. Älkää murehtiko tätä. Aloitamme liikkuvuus pakettia koskevalla äänestyksellä. Nyt tarkistamme, onko täällä riittävästi väkeä paikalla. kun pitää puheenvuoro, olkaapa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Vain pieni huomautus mietintöön, niin äänesty, siis kysymys. Eli Tarkistus 303. Ei täällä mitään sivuja ole. En minä sivusta tiedä, mutta kuitenkin kavotaasista puhun ja tarkistus 303. Ja tämä on kompromissi kakkosen alla, kun tässä puhutaan yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä. Minun ryhmäni toivoo, että tästä äänestetään erillisäänestyksenä. En minä tässä nyt koske tähän poliittiseen sisältöön, vaan tämä on vain sitten sosialistien pyyntö äänestää erikseen 303. It's your decision, Mrs. Chairwoman. Teidän päätöksenne se on eikä kenenkään muun päätös täällä. Allez, soyez vigilants nyt tarkkana keskitytään. Äänestämme liikkuvuuspaketista. Tässä on suuret panokset kyseessä. Olen pyytänyt, että suoritamme koeäänestyksen, jotta näemme, ketkä on paikalla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPllä on viisi ylimääräistä ääntä. SDllä yksi. Hyvä, että tarkistin. EPPllä on edelleen yksi äänestäjä liikaa.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 Mais quand même, la PP et la SND a une en plus. Alors, je, je vous le dis encore une dernière fois. Sanon vielä viimeisen kerran. Yksi EPP ja yksi sd äänestäjä liikaa. Ja mitä tulee Puolan kollegojen tulkkauspalveluihin, olemme katsomassa – Olisiko mahdollista saada puolen tulkkaus? Tämä on ylimääräinen kokous. Tätä ei pitänyt järjestää maanantaina, vaan torstaina. Joten me teemme nyt voitavamme, jotta löytäisimme Puolan tulkin. Ja SED-ryhmässä on edelleen yksi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 kollegoille. Me olemme nyt tarkistamassa, onko mahdollista saada tulkkausta, mutta me emme voi odottaa saapumista, joten hän saapuu sitten kesken kaiken tämä tulkki, mikäli sellainen löytyy. Minä Minä puhun hiljaa, jotta voimme suoda hyvät olosuhteet kaikille kollegoille, joilla ei ole tulkkausta. Hyvä Ismail Ertug, nyt on oikea määrä äänestäjiä. Sosialisteja ei ole liikaa äänestämässä. Allez, nous commençons! Sanon tämän nyt heti. Mikäli, ää, mikäli puhutte liikaa, mikäli melutaan liikaa, niin hyvin yksinkertaisesti tulen toimimaan siinä tilanteessa, poistan täältä ihmisiä, joten pyydän keskittykää. Olkaa suopeita. Ymmärtäkää, että kaikille kollegoille ei ole tulkkausta omalle äidinkielelleen. Tässä ei olla koulun välitunnilla. Toimikaa vastuullisesti. Aloitamme välittömästi. Wim van de Kampin mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen 561-2006 muuttamisesta siltä osin, kun on kyse päivittäisistä ja viikoittaisista enimmäisaika-ajoista, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä viikoittaisia lepoaikaa koskevista vähimmäismaatamuksista ja asetuksen 165 2014 muuttamisesta siltä osin, kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta. Siirrymme välittömästi äänestykseen. Oletteko valmiit? Kompromissi yksi Puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä. Äänestetään. Sähköinen äänestys. Kaksi EPP äänestää liikaa. Yksi EPP äänestää liikaa. Yksi EPP äänestää liikaa. Päättäkää nyt, kuka äänestää. Äänestystä ei voida päättää. Yksi EPP äänestää liikaa. Sopikaa keskenään kuka äänestää. Äänestys päättyy. Kompromissi yksi hyväksytään. Allez, nous passons à emploi 18. Empl 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy.

identtinen tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. yhdeksän, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi. puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi, kahdeksan, neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi. puolesta vastaan tyhjää sanoisin, että se on hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkastellaan. Äänestys alkaa. Kompromissi kuusi. Äänestys päättyy. Kompromissi 6 hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 8a puolesta vastaan tyhjä Tämä tarkistetaan, tämä ei ole täysin selvä. Äänestys alkaa, kompromissi 8a. EPP:lle yksi äänestäjä liikaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 8a hyväksytty. Jatkamme. Kompromissi 5. Sivulla 17 ainakin minun papereissani. Kompromissi 5. Kompromissi 5a on kyseessä pahoittelut puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkamme. Tarkistus 313. Identtinen kuin tarkist, identtinen tarkistuksen 314 kanssa. Puolesta Kyseessä tarkistus 313-314, jotka ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistukset 313314. Äänestys päättyy. 31 vastaan, hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 397 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. 397. Äänestys päättyy. Hylätty. Identtiset tarkistukset 399401 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 398 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Saa pelkäänpä, että tämä hylätään. Haluatte tarkistaa? Tarkistetaan 398. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyhdeksän vastaan hylätään. Mm, tarkistus 400. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Empul 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 416 ja 419 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hylätty. Haluatte tarkistaa? Äänestys alkaa. Tarkistukset 416419. Äänestys päättyy. 28 vastaan hylätty. 421 puolesta Rikekö on eksynyt? 421. 421. Puolesta. Vastaan. Maisen äänestätte puolesta ja vastaan. Vastustatte omaa tarkistustanne. Aloitamme 4, 2, 1 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistakaamme. 4, 2, 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 vastaan, 19 puolesta hylätään. Jatkamme kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytään. 4, 2, 3 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 4, 2, 4 puolesta vastaan tyhjä, sylätty. 425 puolesta, vastaan, tyhjä. Totta, totta. Tämä raukeaa. Hyvä, te seuraatte ainakin tarkkaavaisesti. 426 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Neljä kaksi seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. yhdeksän puolesta. yhdeksän puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Tarkistetaan. Nous sommes sur le 429. 429 on kyseessä. Äänestys päättyy. Valitettavasti hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 428 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 430 puolesta pahoittelut tämä raukeaa 25 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 453 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ei ole selvää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 vastaan hylätty. 454 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kyllä se nyt oli selvä tulos. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä. Kompromissi 10 hyväksytään. Nous passons à l'amendement 438. 438. Ertug pyytää puheenvuoroa, olkaapa hyvä. Sihteeristölle yksi kysymys. Täällä on kollegoja, joilla on kortti koneessa, mutta he eivät kuitenkaan osallistu äänestykseen. Mitä seurauksia tästä on? Tämä koskee nyt EPPtä. Tämä ei ole mahdollista. Mikäli täällä on ihmisiä, joilla on kortti koneessa, ja he eivät osallistu kokouksiin, niin katson, että valot eivät syty, kun äänestetään. Huijaus, huijaminen ei ole mahdollista, koska muuten täällä minun näytölleni lukee plus yksi, plus kaksi ja niin poispäin. Tällaiset käytännöt eivät toteudu minun valiokunnassani. Täällä ei suoriteta huijauksia äänestyksessä. Luottakaa minuun, hyvä herra Ertu. Jatkamme. 438 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistuksen 490 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Luottakaa minuun. Jatkamme. Neljä yhdeksän. Täällä Anteeksi, lausuin numeron väärin. Äänestimme juuri 490, joka hyväksyttiin. Seuraavaksi äänestämme 491 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan ei ole selvää. Äänestämme. Äänestys alkaa. Tarkistus 43. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Haluatte tarkistaa? Tarkistamme. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Empl 1 puolesta. Äänestetään Empl 1 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. Tyhjää, ei ole selvää. Äänestys alkaa 45. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta, 55, 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Empul 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta. Anteeksi. Se raukeaa. Siirrymme tarkistukseen 52. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54. Haluatte tarkistaa, Aila Sender. Selvä. Tarkistus 52. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 54 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 50. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Haluta tarkistaa. Tarkistamme. Tarkistus 50. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Seuraavaksi siirrymme suoraan tarkistukseen 47 puolesta vastaan. Olkaa tarkkana puolesta vastaan. Ei ole selvää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 on kyseessä tarkistus 47. Hyväksytään. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selvää. Äänestämme tarkistus 57. Äänestys päättyy. Hylätty. Identtiset tarkistukset 58 ja 61 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytään. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytään. Emplu 4 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytään. Emplu 5 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytään. Tarkistus 63 puolesta, vastaan tyhjä, ei ole selvää, äänestämme sähköisesti, 63 äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan Tyhjää. Sanoisin, että hylätään. Mutta tarkistamme. 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 109. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi identistä tarkistusta, 110, Empl 10 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 121 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä ei ole selvä. 125 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi, kaksi, viisi hylätään. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytään. Yksi, kaksi, seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hylätään. Yksi kolme yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1.50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1.56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt äänestämme mietinnöstä kokonaisuudessaan. Hyvät naiset ja herrat, äänestys alkaa. fermée parce que je vous... Et je ferme le vote! Äänestys päättyy. 33 puolesta 14 vastaan mietintö hyväksytään. Äänestämme neuvottelumandaatista sen jälkeen, kun olemme äänestäneet kaikista mietinnöistä äänestämme siis neuvottelumandaateista lopuksi. Palaamme tähän myöhemmin. Sillä välin minä haluan Minä haluan kiittää ammattiliitoja, jotka ovat lukuisina läsnä valiokunnan kokouksessamme. Tervetuloa äänestyskokoukseen. Täällä on muun muassa TFN edustaja. TFN edustaja voimme antaa heille aplodit ja tervetulleeksi. Ja Siirrymme äänestykseen. Olkaapa nyt kohtuullisia. Siinä saatte puheenvuoron. Ja un peu de respect pour vos collègues. Thank you, thank you for giving me a floor. Kiitos, että saan puheenvuoron. Miksi meidän täytyy tästä mandaatista päättää vasta kolmen mietinnön jälkeen eikä ensimmäisen, toisen ja kolmannen jälkeen? Ehdottaisin, että pidetään järjestyksestä kiinni Wim van de Kampin jälkeen, äänestetään mandantista ja samoin sitten kahden muun jälkeen. Monsieur Wim van de Kamp. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Um, Karima, I, I'm really surprised that you are... Kari, mä olen yllättynyt, että sinä muutat menettelytapoja kesken äänestyksen. Mielestäni meidän täytyy nyt äänestää mandaatista. Miksi tämä nyt heitetään päälailleen? Tämä on yksi mietintö, sitten on kaksi muuta mietintöä. Meidän täytyy äänestää mandaateista erikseen liittyen kaikkiin mietintöihin. Ertug saa puheenvuoron, mutta sitten keskustelu päättyy. Mikro. Das hat einen ganz bestimmten... No, tähän on ihan järkevä syy, koska nämä asiakirjaa liittyvät toisiinsa osittain myös sisällöllisesti ja loogisesti. Niin siis alusta lähtien kolme esittelijää ovat olleet sitä mieltä, että me toimimme niin, että kaikki sopii yhteen. Ja sitten se, jotta sitten mietintö, josta äänestetään viimeisenä, ei olisi strategisesti huonommassa asemassa, niin oli tärkeää, että me äänestämme mandaateista sitten aivan lopuksi. Mielestäni tämä on täysin oikeudenmukaista, eikä kukaan ole ollut eri mieltä, että tämä ei olisi ollut sallittua. Tämä oli myös puheenjohtajan kantan, joten pyytäisin, että toimisimme näin. Um, Karima, I, I, I can understand you. Karima, ymmärrän Rän Ismail Ertugia, mutta tämä ei ole lopullinen johtopäätös neuvotteluiden jälkeen. Sitten meidän olisi pitänyt tehdä erillinen paketti ja sanoa, että hyvä on, odotetaan loppuun asti ja sitten pidetään yhteisäänestys. No, I, I didn't know it at least. No en minä ainakaan tällaisesta tiennyt. Alors, on va se calmer. Rauhoitutaan. Kysymys oli siitä, äänestämmekö paketista ja neuvottelumandaateista samanaikaisesti. Minä sanoin alusta lähtien, että äänestämme paketista. Ja silloin kun kolmikantaneuvottelut alkavat, kolmikantaneuvottelut alkavat kaikki samaan aikaan, siksi nämä mandaatit liittyvät toisiinsa. Nyt te sanotte niin, että itse asiassa tässä ei olekaan enää logiikkaa, vaan äänestämme mietintökohtaisesti. Puhumme liikkuvuuspaketista ja neuvotteluihin ryhdytään neuvottelupaketin suhteen. Donc vous voulez voter maintenant le mandat de négociation? Haluatte äänestää nyt. S'il n'y a pas de objection. ei vastusteta, niin äänestetään. Ja vastustusta ilmenee. Emme nyt aio viettää kymmentä vuotta tätä asiaa käsitellen. Erttu, ole hyvä. Uh, I don't want to reiterate. No, en nyt halua toistaa tätä, mutta minä vastustan. Kuvailin tilanteen äsken, joten vastustan. Alors on va faire un vote très simple. Joten teemme yksinkertaisen, ääne, ääne, yksinkertaisen äänestyksen. Kuka haluaa, että mandatista äänestetään nyt? Kukaan puolesta? Vastaan. Tarkistamme. Allez, on y va, on va. Äänestys alkaa puolesta. Äänestys alkaa. Kuka haluaa äänestää nyt välittömästi neuvottelumandaatista? EPPllä yksi ääni liikaa. Yksi äänestäjä liikaa EPPllä. En voi päättää äänestystä, ellei Wim Vannekam, siellä on yksi äänestäjä liikaa. Noin, nyt luvut ovat kunnossa. Äänestys päättyi 33 puolesta 12 vastaan. Olisimme äänestäneet näistä neuvottelumandaateista joka tapauksessa. Äänestys alkaa. Äänestämme neuvottelumandaatista Äänestys päättyy. 36 puolesta 11 vastaan. Neuvottelumandaatti myönnetään. Allez, nous continuons. Jatkakaamme. Seuraavaksi äänestämme ehdotuksesta, joka koskee direktiiviä. Missä nyt mennäänkään? Eh. Okei, nyt continuons. Eli kyse on Merja Kyllösen mietinnöstä. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006-22 muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 9671 ja 2014 koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantie liikenteen alan työntekijöistä. 41 tarkistus. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Kompromissi 1. Äänestetään koneäänestyksenä. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään seuraavaksi tarkistukseen 173. Kohta kohdalta äänestys. Alde on sitä pyytänyt. Ensimmäinen osa ensin. Monsieur Marines. Marinesku, mitä siellä tapahtuu? Järjään kispas. Ymmärsitkö, mistä, mistä äänestetään? Eli ALDE-ryhmä on pyytänyt erillistä äänestystä. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? Selvä. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 173 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 29 puolesta. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa on hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? No niin, tarkistetaan. Toinen osa. La deuxième partie du... 173 toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mennään kompromissiin kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään suoraan kompromissiin neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Äänestetään koneäänestyksenä kompromissista kuusi. Äänestys päättyy. 27 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Tällä tavalla vältyttiin pitkiltä henkilökohtaisilta mielenilmauksilta. Menemme suoraan kompromissiin seitsemän. Kompromissi seitsemän. Täytyy vähän kääntää sivuja. 22 normaalisti. Kompromissi 7, ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Äänestämme kompromissista 7 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. <clears throat> Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme suoraan. Menemme suoraan kompromissiin kahdeksan. Kompromissi kahdeksan. Se on sivulla 35. Ovatko kaikki löytäneet sivulle 35? Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus, joka liittyy kompromissiin, eli suullinen tarkistus esittelijältä. Esittelijä, haluatteko käyttää puheenvuoron? Dear chair, Kiitoksia puheenjohtaja. Te löydätte tämän sivulta 71, muistaakseni. Ja sanotaan, että tämä on välttämätöntä, jotta ää, alihankkijat eivät hanki kuljetuspalveluita sellaisilla hinnoilla, jotka, ää, he, joiden he tietävät olevan Äh, alihintaisia JNE. Kiitoksia kovasti äh, esittelijä Kyllönen. Ketkä vastustavat tätä suullista tarkistusta? Ei kukaan. Ketkä puoltavat? Ai te vastustatte suullista ehdotusta vai? Valitettavasti vain kolme vastusti suullista tarkistusta, joten ei hyväksytä tätä vastustusta. Eli kompromissi yhdeksän puolesta. Sender, vous voulez la parole. Ajala Sender, haluatteko käyttää puheenvuoron? Es en coherencia con lo que habíamos planteado en los... Kiitos Tämähän on sen mukaista, mitä valvonnasta sovimme, siis työaikojen suhteen. Ja tässä pitäisi nyt julkaista myös tutkimusten tiivistelmät. Eli tämä koskee siis valvontaa myös, mutta työntekijän lähettämisen yhteydessä. Tämä siis koskee kompromissia yhdeksän. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Eli äänestämme Ajalla Sendrin suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä lisäys on hyväksytty tekstiin, erityisesti siis kompromiss, nimittäin kompromissin yhdeksän tekstiin. Jatkakaamme Kompromissi yhdeksän. Ketkä puoltavat? Ketkä vastustavat? Tyhjää. Kompromissi yhdeksän on hyväksytty. Jatketaan. Tarkistus 565 puolesta vastaan tyhjää. Ei oikein tullut selväksi, eli äänestämme koneäänestyksenä 565 pour le vote. Le PPE, il y en a... epp ryhmälle sijaan taas yksi liikaa. No niin, nyt menee hyvin. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 191 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 566 Haluatteko, että tarkistetaan tuo äskeinen? Selvä. 191 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5, 6, 6. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5, 7, 6. Puolesta vastaan tyhjää. Epäselväksi jäi. Tarkistetaan 576 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 577 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 578 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5, 7, 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ai tarkistetaanko? Selvä. 5, 7, 9 tarkistetaan. Te metelöitte liikaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 5, 8, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 8, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? No, tarkistetaan sitten. 586. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta. 582 ja 584 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Nämä identtiset tarkistukset hylättiin. Kaksi identtistä heti seuraavaksi. 583 ja Emplin 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan. 585 puolesta vastaan, tyhjää. En nähnyt. Äänestetään äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta 587, 589 puolesta vastaan tyhjää. Aika vaikea nähdä. Minun paikaltani on vaikea nähdä. ne koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joko te nostatte käden kunnolla tai kaikki pitää äänestää koneäänestyksenä. Seuraava raukeaa, seuraavakin raukeaa ja tuokin raukesi. Mennään. Mennään suoraan. neljä kakkoseen Tarkistus neljä kaksi Ketkä puoltavat? vastaan tyhjää. En sano näin, koska tämä oli minun, mutta ei nyt vain, en vain näe tulosta. Pitää tarkistaa sähköisesti koneäänestyksenä. Eli 4-2. Kuka puoltaa? Ei kun siis tarkoitan, että äänestys päättyy. Hm, no sehän hyvä, hylättiin. No, nyt tiedän, kuka äänesti vastaan. Sitten 43 puolesta vastaan. Teettekö tämän tahallanne? Ketkä vastustavat? Ketkä puoltavat? Vastaan näytti hyväksytyltä. No, yksinkertainen ratkaisu. Lopetetaan kättenostoäänestys kokonaan, koska muuten olemme täällä vielä huomenna. Tehdään kaikki koneäänestyksenä. Minulla on muitakin asioita huomenna, huomisen mennessä tehtävänä. 44 äänestys alkaa. Tämä on helpompaa. Eikö 43, anteeksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4-4 puolesta. Ei, anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 4-4. Äänestys päättyy. Hylätty. Lin ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 4-5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4-6 raukesi. 4-7 raukesi. 4-8 raukesi. 4-9 raukeaa ja 50kin raukeaa. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5-3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5-4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Emplin kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä 5, 7 ja kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5, 5 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5-6. Äänestys alkaa. Aa, odottakaa, odottakaa. Voidaan tästä äänestää ilmeisesti, eli 5-5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatketaan Empl 5. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 5.9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empla 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 raukeaa, samoin 62 samoin kuin kuusi kolmonenkin ja kuusi nelonenkin. Ja tässäpä mennäänkin suoraan Emple 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta. Hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Mennään kuusi yhdeksikköön. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Empla 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7.4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. 6. äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta. 77 ja Emplin 10 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jaha, se hylättiin. Kahdeksan neljä. Puole- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään tarkistukseen 8, äh, 90. Rike, tiedättekö missä mennään? Yhdeksänkymmentä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91. Aha, se raukesi. Anteeksi. Mennään tarkistukseen 92. Äänestys alkaa. 9.2. Äänestys päättyy. Hylätty. Emplin 12. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä. viisi ja Emplin neljätoista. Avaan äänestyksen. vähemmät liikettä. Ja äänestys päättyy. 4-3 puolesta hyväksytty. Jatketaan. kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 97. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Jatketaan vähän nopeammin, koska aika paljon tässä on vielä äänestettävää. 9.8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavat raukeat, tuokin raukeaa, nuokin raukeavat. Mennään suoraan tarkistukseen 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 129. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 128. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 130. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 131. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 132. Eli 132. Äänestys alkoi ja päättyy. Hyväksytty. 133. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 134. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Empl 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 1, 3, 5. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 137 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 140. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä. 141, 143. Anteeksi, anteeksi. Ei ollutkaan. Mutta äänestämme 144. Se on tärkeää. Äänestys alkaa. Miksi te Marinesku nämä hymyilette? Luuletteko, että en kuullut, mitä sanotte? No niin, äänestys päättyy. Hylätty. 147, äänestys alkaa. Täällä on aika kuuma. Äänestys päättyy hyväksytty. Eli 147 hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kolmekymmentäkolme puolesta hyväksytty. 149. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 150. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 151. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 152. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 153. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Emplin 19. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. Kaksi identtistä, 157 ja EMP20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Yksi, viisi, viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 156. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 158. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1.60. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 162. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 163. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä ja kyllä sen mietinnöstä siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty on. Nous allons mettre au le ja sitten neuvottelu valtuutuksesta äänestetään. Äänestys alkaa neuvotteluvaltuutuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neuvotteluvaltuutus on hyväksytty. Allez, nous passons au Viimeinen mietintö. Ertugin mietintö. La séance de vote n'est pas terminée. Veuillez rester concentré. Äänestys ei suinkaan ole päättynyt. Olkaapahan vielä keskittyneitä. Jatkamme. Vertukin mietintö. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. EPP. Hieman hiljempaa, kiitos. Yksi viisi neljä tarkistus seuraavaksi. Yksi viisi neljä puolesta Herätäänpäs. Tarkistus 154 puolesta vastaan. Tyhjä. En ehtinyt sanoa mitään tarkistusta. Pyydetään, tarkistetaan sitten. 154. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Useampi tarkistus on identtinen 173, 174, 175, aina 179 asti. Ja lisäksi vielä Empl 20. Kaikista äänestetään puolesta vastaan. Tyhjä. Ei ole selvä tämä äänestystulos. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätään. Tarkistus 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätään. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytään. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytään. Tarkistus 244. Puolesta. Vastaan. tyhjä. Sanoisin, että hylätään, tarkistetaan. Äänestys alkaa tarkistus 244. Äänestys päättyy. Hylätään. Empul 29 puolesta. Empul 29. puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvää, ei sitten ollenkaan. Täällä nyt on hosuttu. Äänestämme sähköisesti. Ei, äänestämme uudestaan puolesta vastaan. Miksi äänestys alkoi? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. 267 puolesta vastaan tyhjä hylätään. Haluatte tarkistaa. Äänestetään sitten 267 Äänestys päättyy. Hylätään. Luottakaa minun, Vannekamp, hyvänä aikaisenten. Olen tämä nyt selvä. Jatketaan 268 puolesta. Vastaan. Hylätään. Tarkistamme, ettei luota minun, Wim van de Kamp jo toistamiseen. Yksi EPP äänestää liikaa. No niin, äänestys päättyy. Van de Kamp, tiesittekö mitä? Se hylättiin hyvin selvästi. Jatkamme. 269 puolesta vastaan tyhjä hylätään. 270 puolesta vastaan tyhjä hylätään. Tarkistetaan 270. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Marinesku taitaa olla aikamoinen kujeilija, ainakin tänään. Emble 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestystulos ei ole selvä. Äänestämisähköisesti. Äänestys päättyy Empl 31 kohdalla. Hylätään. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Empul 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Jatkamme. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan Tyhjä hyväksytään. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Ertugin pyynnöstä äänestämme erillisesti 303 tarkistuksesta puolesta vastaan. Tyhjä ei ole selvä tämä tulos. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Jatkamme. Siirrymme Embl, Embl 40 puolesta vastaan tyhjä Embl 40 sanoisin, että hyväksytään, tarkistamme. Bas pyörittää päätään. Äänestys päättyy. Hylätään melko tiukka äänestys. 327 puolesta vastaan. Tyhjä. Sanoisin, että ei hyväksytä. Haluatteko tarkistaa? Ei. ennakoin. Jatkamme. Kompromissi 9. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä. Haluatteko tarkistaa, Ertug? Hyväksytäänkö se? Yksinkertaistahan se olisi. Pyydätte Ertug pilkäs silmäkulmassa. No niin, äänestämme kompromissi yhdeksästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teritska Onko ongelmia? Kaikki kunnossa? No niin, olemme äänestäneet. Telitska, haluatteko sanoa jotain? Avatkaa mikrofoni. I just wanted to ask... Kyllä, rouva puheenjohtaja. Tässähän nyt Siis, no halusin kysyä, mistä me äänestimme? Yhdeksän, siis ei suullinen tarkistus. Ja Suullista tarkistusta ei ole toistaiseksi. Äänestimme kompromissista yhdeksän. Äänestimme ja tiedättekö mitä? Se hylättiin. En kuule mitä puhutte. Puhukaa mikrofoniin. Bilbao. So once again, if I Vielä kerran. Siis suullista tarkistusta ei ole jätetty herra Ertogilta. Eli olemme siis äänestäneet kompromissista. Voisimmeko toistaa tämän äänestyksen? Tämä nyt ei oikein ollut selvää. Alors, c'est la présidente qui dit... Puheenjohtaja kertoo nyt säännön, kun on äänestetty, niin on äänestetty. Mitä täällä tapahtuu? Se hylättiin. Halusimme katsoa Seuraatteko? Kompromissi 9 ei hyväksytty. Olette tarkkana. En voi täällä ihan mitä tahansa teille syöttää. Kompromissi 9 hylättiin. Äänestämme siis vaihtoehtoisesta kompromissista. Ja äänestämme nyt kompromissista. Yhdeksän vaihtoehtoinen kompromissi. Ovatko kaikki ymmärtäneet? Ja nyt vaihtoehtoisesta, vaihtoehtoisen kompromissin äänestys päättyy. Tämä vaihtoehtoinen kompromissi hyväksytään. Empol 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Jatkamme Tarkistus 360 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytään Wim van de Kamp, teette tarkistuksia ja äänestätte vastaan. Olette solidaarisia itsenne kanssa, en tiedä mitä se tarkoittaa. Wim van de Kamp, joka äänestää itse vastaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Jatkamme. Tarkistus 361, 363. Äänestitinkö Empel 43 puheenjohtaja? Oui, mä Ajala Sander. Ajala Sander, kyllä. 43 äänestettiin, se hyväksyttiin. Äänestimme myös 360, 360 se hylättiin. Nyt tarkistus 361 ja 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. 362 puolesta vastaan tyhjä hyväksytään. Pahoittelut. Haluatte tarkistaa, meneekö 362 läpi? Äänestämme sähköisesti. Kerron nyt tausta-ajatuksesta. Logiikka on niin, että kun Wim van de Kamp jättää tarkistuksia omissa nimissään, hänestä vastaan. Niin se vain menee. Äänestys päättyy. Hylätään. Jatkamme. Tarkistus 365 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätään. Ja jatkamme. Menemme pitkälle. Hyvin, hyvin pitkälle. Page 35. Sivu 35. Kompromissi 7 puolesta Pääsikö Rikekin perille? Kompromissi seitsemän on kyseessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Nous allons... Seuraavaksi Emple 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 öö, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Yhdellä hävittiin tämä. Näinhän sitä usein käy. Marinesko, kyllä minä näen teidän ilmeen. Jatketaan. Empo 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä. Viisi nelonen ja Empl kolmonen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kolme identtistä. viisi viisi kolme viisi viisi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. viisi seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Empl 4 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten mennään kahdeksan neloseen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Mennään suoraan kuutoseen puolesta. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Kyse on Ertuukin mietinnöstä. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 15 vastaan. Ertuukin mietintö on hyväksytty. Désormais, je vais mettre au voie le mandat de négociation. Sitten neuvotteluvaltuutus äänestetään siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 12 vastaan. Valtuutus on hyväksytty. S'il n'y a pas... Laissez le temps de lever la séance. Odottakaa nyt vielä, hyvät kollegat, että voimme lopettaa tämän kokouksen. S'il n'y a pas d'autres questions... Jos muita kysymyksiä ei ole, niin tapaamme torstaina 7.6. kello 9. Seuraava istunto torstaina yhdeksältä. Kiitoksia. Kokous päättyy.